Pyydän teitä istuutumaan. Julistan 10.9.2015 keskeytetyn istuntokauden uudelleen avatuksi. 10.9.2015 pidetyn istunnon pöytäkirja hyväksytyt tekstit ovat saatavilla. Onko huomautuksia? Olkaa hyvä.